käytettävissä, niin jos teillä on mitään kommentteja siitä, niin eh, ilmoittakaa. En näe täällä mitään vastalauseita, joten eilisen pöytäkirja on hyväksytty. Sain neuvoston kannan ensimmäisen